kaikkia niitä, jotka ovat allekirjoittaneet tämän tekstimme. Kiitän heitä. Samoin haluan kiittää Inge ja Alessandroa, jotka ovat avustaneet meitä tässä asiassa. Kiitos. Hyvä, onnittelut myös teille. Ja sitten mennään äänestyksiin seuraavaksi. Michel, mietintö. Yhteisön viisumisäännöstö. äänestys. Olkaa hyvä. Avete votato tutti. Oletko kaikki äänestäneet? Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Onorevole De Kaiser, si affretti. Bene, la votazione... No niin, äänestys on päättynyt. Approvata larghissima maggioranza. Selvällä enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut. Moreira mietintö. Avataan äänestys. Kättä nostamalla, olkaa puolesta vastaa tyhjää, hyväksytty selkeällä enemmistöllä. Onnittelut. Sitten Moreiro, mietintö seuraava. äänestys olkaa hyvä. Äänestää. Avete votato tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeällä enemmistöllä. Onneksi olkoon edustaja Moreira. Ja sitten kolmas Moreira mietintö. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tässäkin selkeä enemmistö. Onnittelut, edustaja Moreira. Sitten Simpson mietintö seuraavaksi. Kättä nostamalla, olkaa hyvä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty selkeällä enemmistöllä. Onnittelut, edustaja Simpson. Ja toinen Simpson mietintö. Puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty selkeällä enemmistöllä. Onnittelut edustaja Simpson. Sitten nimitykset valiokuntiin. Näin hyväksytään val- nimitykset. Onnittelut kaikille kollegoille. Sitten Florence seuraavaksi. Ykkösblokki nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys avataan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin neuvoston kantaa näin muutettuna hyväksytty. Onnittelut. Voidaan sitten Klaas seuraavaksi. Kaksi muutosblokkia. Ensimmäinen nimenhuoltoäänestyksellä alkaa äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeällä enemmistöllä, joten neuvoston muutokanta on näin hyväksytty. Onnittelut edustaja Klassille. Sitten Bovee seuraavaksi. Kappale 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanpas, tarkistetaan. Äänestys avataan. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 26, ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, Olkaa hyvä. Mr. Chairman, we, we... Puhemies, me emme äänestäneet yhteisen päätöslauselmaa osoituksen puolesta, mitä tulee tähän elintarvikeketjuasiaan. Ma viene dopo quello. Tämähän tulee jälkikäteen vasta. Adesso stiamo votando per cortesia. Niin, nyt äänestää kappaleesta 26 kohta kohdalta. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 31. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 42. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. No tarkistetaanpas tämä näin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11 puolesta. Olkaa hyvä, nostakaa kädet ylös. Puolesta, vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. F puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Q puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten koko ehdotus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Onnittelut, edustaja Pove. Sitten elintarvikeketjun epätasapainot seuraavaksi. Olkaa hyvä, edustaja. Kiitoksia. Sen jälkeen, kun hyväksymme tämän tekstin, on nähdäkseni tärkeää painottaa, noudattaa sitä yhteistyötä, jota käytiin kaikkien valiokuntien kesken. Yhteistyön ansiosta nyt me pystymme vielä ponnekkaammin painostamaan neuvostoa ja komissiota niin, että vihdoinkin Euroopassa maanviljelijät otetaan asianmukaisesti huomioon. Olipa sitten heidän työstään kyse tai heidän tulontasostaan, niin vihdoinkin ne otetaan kunnolla huomioon. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän yhteistyöhön ja mahdollistaneet tämän mietinnön laatimisen. Ja erityisesti herra Lorentzeni haluaisin kiittää. Kiitoksia, edustaja Pove. Sitten mennään eteenpäin. Yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kappale neljä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kaksi puolesta, tyhjä, hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Neljäs. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt koko päätöslausumaesitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut. Sitten Patriciello seuraavaksi. Olkaa hyvä. Täällä joku pyysi puheenvuoroa? Ei. Oi, olkaa hyvä, olkaa hyvä. Onorevole Koratsa. Edustaja Koratsa. Haluaisin todeta seuraavaa. Mitä tulee tähän äh, yhteiseen päätöslauselman esitykseen liittyen epätasapainoon elintarvikeketjussa, haluaisin pyytää, että maatalousvaliokunnan edustajat äh, tekisivät entistä parempaa yhteistyötä talon muiden valiokuntien edustajien kanssa, muun muassa sisämarkkinavaliokunnan kanssa. Mekin olemme huolissamme aiheesta ja haluaisimme yhdistää voimamme teidän voimanne kanssa niin, että saisimme todella lisää uskottavuutta ja voisimme vaikuttaa asioihin aidosti. Kiitoksia yhteistyöstä. Niin, maatalousvaliokunnan jäsenillä varmaan sama yhteistyöhalu kuin teilläkin. Hyvä. No niin, sitten Patriciello mietintö. Patriciellon mietinnöstä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty selkeällä enemmistöllä. Onnittelut edustaja Patriciello. Edustaja Karonna. Karonna seuraavaksi. Kappale 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 28, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten koko päätöslauselma puolesta, vastaan, tyhjää. Selkeällä enemmistöllä onnittelut edustaja Karonna. Hyvää lounasta.